erityisesti minua ilahduttaa se, että 35 prosenttia jäsenistä on naisia. Ja näin suuri tämä osuus ei ole koskaan ollut Euroopan parlamentissa. 170 miljoonaa kansalaista on osallistunut vaaleihin. Ja heidän, meidän työmme, hyvät kollegat, sen tavoitteena on tärkeä asia, nimittäin mantereemme yhdistäminen. Me emme saa koskaan työssämme unohtaa sitä, että Euroopan unioni perustuu arvoihin, ihmisarvoon, ihmisoikeuksiin, vapauteen, demokratiaan, oikeuteen ja rauhaan. Ne ovat työmme perustana. Ja solidaarisuus yhdistää meitä. Pyytäisin, hyvät kollegat, että johtotähtenämme olisi aina keskinäinen kunnioitus ja arvostus. Jos näin on, niin tulemme toimimaan menestyksekkäästi ja ryhtykäämme nyt työhömme. Muistutan siitä, että työjärjestyksen mukaan lähtevän puhemiehen puheenjohtajuuden aikana ei voida käydä mitään muuta keskustelua kuin puhemiehen vaali ja valtakirjojen tarkistus. Ich teile Ihnen mit, Ilmoitan teille, että seuraavat poliittiset ryhmät on perustettu. Eurooppalainen kansanpuolue, kristillisdemokraatit, EPP, sosialistien ja demokraattien progressiivinen allianssi, SD-ryhmä liberaalien ja demokraattien allianssi,